l'ordine del giorno reca la... Arvoisat naiset ja herrat, esityslistalla on nyt rouva Andri Kiennen mietintö, vuosittainen ihmisoikeusraportti 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka tällä alalla. Annamme ensin esittelijälle neljäksi minuutiksi puheenvuoron. Rouva Andri Kiennen, olkaa hyvä. Aš kalbėsiu lietuviškai. Kiitoksia puhemies. Minä aion puhua omaa kieltäni nyt. Olen erittäin tyytyväinen, kun näen teidät äh, täällä äh, korkea edustaja, koska tämä on erittäin tärkeä äh, keskustelu, ensimmäinen poliittinen keskustelu sen jälkeen, kun edelliset toimenpiteet ovat, mm, on otettu käyttöön ja tässä pohjaamme ihmisoikeuskertomukseen. Me emme voi pitää rouva Ashtonia vastuussa kaikista 2008-2009 kertomuksista, koska hän ei ollut vielä vastuussa ulkosuhdehallinnosta. Me olemme tietoisia siitä, mikä on teidän vastuualueenne ja eh, teemme kaikkemme Euroopan parlamentissa, jotta kaikki eh, ulkopoliittiset tavoitteet toteutuvat. Nyt eh, Lissabonin sopimus tuli voimaan vuosi sitten ja ulkosuhdehallinto aloitti sen jälkeen. Nyt halutaan lähettää selkeä viesti kaikille toimielimille. Euroopan parlamentti on tässä yhteydessä sanonut, että uusi ulkosuhdehallinto – sen pitää kiinnittää huomiota erityisesti demokratiaan ja ihmisoikeuksien puolustamiseen kaikkialla maailmassa. Ja tämän pitää heijastua myös ulkosuhdehallinnon rakenteessa. Siellä tarvitaan ihmisoikeus, vastuuhenkilö tai osasto pitää eh, välttää se, että ihmisoikeus- ja demokratiakysymykset jäävät sivuun eh, ulkosuhdehallinnon rakenteesta. Niinpä ehdotamme, että eh, tähän ulkosuhdehallintoon perustetaan ihmisoikeus- ja demokratiaosasto. Nyt tällaisilla edustajilla pitäisi olla selkeä mandaatti niissä maissa, joissa he työskentelevät. Olisi tärkeää, että useimmat jäsenvaltiot tukevat tätä ajatusta. Me äänestämme huomenna asiasta Euroopan parlamentissa ja keskustelemme Euroopan unionin politiikasta. Me puhumme myös Euroopan unionin toimielinten toimista – Eh, eri asioissa, eh, kuolemanrangaistuksen poistaminen, lasten oikeudet, eh, naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta, uskonnonvapaus. Me puhumme tässä mietinnössä myös EUn toimista kansainvälisissä yhteyksissä, YKssa, ihmisoikeusneuvostossa – ja e, kansainvälinen rikostuomioistuin tulee siinä myös esiin. E, useimmat kollegat e, ulkoasianvaliokunnassa tukevat tätä mietintöä ja ainoastaan kaksi äänesti tyhjää, ei yhtään vastaääntä. Me olemme lisänneet tähän sellaisen osion, jossa puhumme konkreettisista tapauksista. Puhun tänään kahdesta eh, tapauksesta. Eh, tänään parlamentin piti myöntää eh, Saharov-palkinto Guillermo Farinjasille. Hän ei päässyt tänne paikalle, hän ei saanut Kuubasta lupaa matkustaa paikalle ja me toivomme, että otatte tämän huomioon ja etsitte keinon, jolla voisitte ilmaista ilmaista meidän kantamme Kuuban hallinnolle tästä kysymyksestä. Kiinnittäisin huomiota myös toiseen tapaukseen. Puhumme tästä tapauksesta mietinnössämme. Tänään Venäjällä tuomioistuimen piti antaa päätöksensä, mutta se siirrettiin myöhemmäksi. Kyse on Mikael Hodorowsken tuomiosta. Ja tässä nähdään, miten, miten puutteellista on oikeudenkäyttö käyttö Venäjällä. Toivomme, että teette kaikenne, jotta Venäjälläkin oikeus toteutuisi. Minun mielestäni Venäjän avautuminen ja presidentti Medvedevin halu modernisoida maataan hyvä tilaisuus tähänkin. Kiitos. Se la parola al vicepresidente Ashton. Kiitoksia. Ja varapuheenjohtaja Rouva Ashton, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia rouva puhemies, arvoisat jäsenet perjantaina me juhlimme kansainvälistä ihmisoikeuspäivää. Siinä painotettiin yksilöiden ja järjestöjen työtä, jotka taistelevat ihmisoikeusloikkauksia vastaan. Olen tavannut Shirin Abadin Iranista ja olen myös tohtori Soraya Sobrankin ja muita ihmisoikeuksien puolustajia ja tulen tapaamaan heitä tulevaisuudessakin. Ja kuten sanoi, niin oletaan, että Brysselin kollegat muun muassa tekevät samoin. Kuusi kuukautta sitten esitin ensimmäinen sen visioni siitä, kuinka Euroopan union tulisi hoitaa ihmisoikeuspolitiikkansa. Meidän työmme on edistynyt ja nyt tulen kertomaan, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumiin ulkosuhdehallinnon puitteissa. Mutta ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen erittäin kiitollinen Rovan Rikienille tästä raport- mietinnöstä. Tässä otetaan esille Euroopan parlamentin visio siitä, miten äh, ihmisoikeuksia voidaan tukea. Tämä on tavoite, jota minäkin tuen. Meillä on monia haasteita, ne heijastuvat hyvin tässä mietinnössä. Siinä puhutaan eh, seksuaalirikoksista, uus, uudet teknologiat, jotka liittyvät ilmaisun vapauteen ja niin edelleen. Mainitsen tässä vain muutaman. Haluaisin kiittää Rovan Rikieniä siitä, että hän on tehnyt enemmän kuin 400 tarkistusta tähän erittäin hyödylliseen ja vaikuttavaan mietintöön. Siinä käsitellään monia asioita. Haluaisin ottaa tässä nyt kolme kehityslinjaa esille. Ensinnäkin EU on tehnyt tehnyt paljon työtä ihmisoikeuksien eteen. Ihmisoikeusneuvostossa EU saa aikaiseksi yhteisön kannan, mitä Gaasaan tulee ja Goldstone-raporttiin. EU saavutti tavoitteensa mitä Burmaan tulee ja kuoleman rangaistukseen. Nämä kaikki hyväksyttiin enemmistöllä ja myös päätöslausuma koskien Irania ja myös uskonnonvapautta. Ja niin kuin kesäkuussa sanoin, niin EUn ihmisoikeuspolitiikkaa on tarkasteltu. Sain paljon kommentteja viestejä jäsenvaltioilta, äh, parlamentilta, äh, Rouva Hautalalta, ihmisoikeusalivaliokunnasta ja niin edelleen. Ja seuraavana kuukausina pohditaan avainkysymyksiä, jotka liittyvät tähän konsultaatioon ja kuinka voisimme toteuttaa niitä käytännössä ja lasken tässä parlamentin tukeen. Sitten olemme pyrkineet tarkastelemaan poliitikkojen tilkkutäkkiä ihmisoikeuspolitiikassa. Me, meillä on suuntaviivoja ja välineitä ihmisoikeuksien suojelemisen. Politiikka on kasvanut orgaanisella tavalla, mutta tässä kuitenkin täytyisi jatkaa työtä ja tässä on kolme toimintalinjaa mielestäni. Ensinnäkin Euroopan täytyy puolustaa ihmisoikeuksia kansainvälisellä tasolla ja pitäisi myös pitää kiinni yleisistä standardeista. Meidän täytyisi olla innovatiivisia tapoja toimia kolmansien maiden kanssa. Näin olemme tehneet YK yle turvallisuusneuvostossa kuoleman rangaistuksen suhteen ja meidän täytyy myös itse toimia oikealla tavalla. Meidän täytyy kiinnittää myös huomiota yksittäisiin tapahtumiin. Me tarvitsemme paikallisia ihmisoikeusstrategioita jokaiseen maahan. Meidän täytyy tarkastella meidän prioriteettejamme ja välineitämme. Esimerkiksi se, että jaamme kokemuksia lastensuojelusta internetissä ja lapsityövoimasta. Sitten meidän täytyisi myös toimia näkyvästi EU-ssa, mitä ihmisoikeuksiin tulee. Niin ne täytyisi ottaa mukaan kaikkiin ulkosuhdehallinnon toimiin ja muihinkin toimiin, kauppa, kehitys ja niin edelleen. Ja kaikilla tasoilla. Ja tämä otetaan huomioon jokaisella tasolla, jotta me voimme valvoa ihmisoikeustilannetta ja toteuttaa sitä oikealla tavalla saavuttaaksemme tavoitteemme. Ihmisoikeudet ovat meidän identiteettimme sydän. Meillä on vahvoja mekanismeja näiden arvojen edistämiseksi monen välisillä toimilla muun muassa. Me olemme rahoittaneet tiettyjä ihmisoikeushankkeita yli sadassa maassa yli kymmenen vuotta sitten meillä oli ensimmäinen ihmisoikeustiedon anto. Ja minä haluan vakuuttaa, että meidän ihmisoikeuspolitiikkamme on tehokasta, innovatiivista ja sillä on tietty tavoite. Ja siinä on punainen lanka ja tämä on tärkeää meidän ulkopolitiikassamme ja siksi mielestäni tämä mietintö on niin hyvä. Ja haluaisin myös onnitella Sakarov-palkinnon saajaa vielä tässä yhteydessä. Kiitos. Grazie. Ehm, ora la parola agli oratori. Kiitoksia. Ja nyt ryhmien edustajien puheenvuorot aloitetaan PPEstä. Rouva Vaidere, puolitoista minuuttia. Cienījumā Eštons kundze. Vispirms vēlos sveikt Andri... Kiitoksia puhemies. Arvoisa rouva Ashton, haluaisin ensin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä, joka hyväksyttiin melkein yksimielisesti. Kiitän myös rouva Ashtonia hänen sanoistaan. Ihmisoikeuskertomus osoittaa, että tilanne on kriittinen myös sellaisissa maissa, joiden kanssa EU on käynyt jo pitkään ihmisoikeusvuoropuhelua. Tässä painotetaan muun muassa sitä seikkaa, että Venäjä täyttää ainoastaan yhden näistä kuudesta lausekkeesta, jotka on allekirjoitettu Georgian kanssa. Monet eivät pääse takaisin Etelä-Ossetiaan ja Abhasiaan. Ja kiinnittäisinkin teidän huomiotanne tästä syystä tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ei voida hyväksyä sitä, että eh, Euroopan unioni eh, toimii, mutta ei saa aikaan tuloksia. Siitä syystä on tärkeää, että ihmisoikeuspolitiikassa tarvitaan parannusta. Ensinnäkin pitää ottaa käyttöön selkeä ihmisoikeusstrategia, jossa on ei pelkästään velvoitteita, vaan myös tietyt rakenteet ja mahdollisuudet arvioida, minkälaisia tuloksia ollaan saatu aikaan. Ja toiseksi ihmisoikeustilanteiden arvioinnin pitää perustua asiantuntijuuteen ja tiettyihin kriteereihin. Emme voi muuttaa kolmannen maan painostuksesta kantaamme tai taloussyistä muuttaa kantaamme. Meidän täytyy eh, pitää kuulemisia myös kansalaisjärjestöjen kanssa. Olisi tärkeää, että, tämä olisi yksi prioriteetteja ulkosuhdehallinnolle ja kolmansien maiden kanssa välisissä suhteissa. Grazie per il gruppo della... Kiitoksia. Ja sitten SD-ryhmän puolesta Rauha de Kaiser, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tämä on yksi palanen on hyvin äh, mm, äh, rankka tämä mietintö. Siinä on äh, aika paljon luettavaa, mutta se ei ole mitenkään esittelijän vika, vaan lähinnä näiden yli 400 tarkistuksen syy, jotka hänen on pitänyt ottaa mukaan. Ja tästä onnittelen esittelijää. Tässä Mm, ihmisoikeudet ovat EU-politiikan ytimessä, mutta kyseessä on hyvin moniulotteinen kysymys. Niinpä eh, silloin kun parlamentti eh, pyytää teiltä eh, erityisedustajaa tai johtoa ihmisoikeuskysymyksissä tai sitten erityisedustajia joka valvoo eh, jossakin kyseisessä maassa ihmisoikeuksia. Jos parlamentti haluaa tällaisen rakenteen, eh, se ei eh, johdu siitä, että haluamme byrokratiaa, vaan tarvitsemme tosiaankin tätä. Meillä on töitä tehtävänä. On hyvin vakavia tilanteita eri puolilla maailmaa on myös myönteistä kehitystä ja tässä painotetaan myös sellaisia toimenpiteitä, joita on tehty on käytävä vuoropuhelua. Eh, tässä heijastellaan myös, miten tärkeää ja rikasta on Euroopan unionin tekemä työ. viime vuosina olemme saaneet välineitä käyttöömme, joiden avulla voimme edistää demokratiaa maailmassa. Pitää vielä vakuuttaa eh, meidän vastapuolemme, että ihmisoikeudet eivät haittaa kansainvälistä kauppaa. Se ei ole mikään taakka, vaan ennemminkin se on lisäva, lisäarvo, joka saa aikaan vakautta ja vaurautta. Ja arvoisa korkea edustaja, erittäin hyvin äh, olette ottanut tämän äh, viestikapulan käsiinne ensimmäisenä vuonna sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on otettu käyttöön. Kiitoksia. Grazie per... Kiitoksia. Ja sitten Aldi ryhmän puolesta puhuu herra Donskis kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies ja hyvät kollegat. Minä haluaisin ennitellä, onnitella esittelijää ja kaikkia, jotka ovat esittäneet tarkistuksia tai ovat osallistuneet keskusteluihin. Haluaisin kiittää kaikkia heitä, kun on saatu tätä mietintöä kehitettyä pidemmälle. minun mielestäni tässä on haaste, johon on hyvin vastattu. Ja me olemme saaneet paljon apua kansalaisjärjestöiltä, joiden avulla tätä mietintöä on viety paremmalle eh, tasolle. Minä eh, kehottaisinkin hyväksymään tämän mietinnön, joka heijastelee hyvin parlamentin kantoja. Minä eh, pyytäisin kollegoilta, ettei keskustella uudestaan enää niistä kysymyksistä, joista on jo keskusteltu on paljon sellaisia eh, maita, joissa on ongelmia, mutta jos jatkuvasti laajennetaan tätä mietintöä, mietintö jää tehottomaksi. Haluaisin nyt kiinnittää teidän huomionne tiettyihin tarkistuksiin, jotka eivät ole, eivät ole edellisessä versiossa. Eh, ehkä myös kuolemanrangaistuksen menetelmät ja myrkky, jota käytetään tähän sen myyntiin ja levittämiseen liittyvät näkökohdat. Ja sitten toinen tarkistus, joka koskee sitoumuksia ajatellen ihmisoikeuksia 2007. Tämä asiakirja ei ole pelkästään Tässä ei ole siis pelkästään äh, suuntaviivoja äh, Euroopan unionille, vaan niitä on myös sellaisille maille annettu, jotka eivät noudata ihmisoikeuksia. Kiitoksia. Grazie per il gruppo verde, l'onore... Kiitoksia vihreiden puolesta. Rouva Hautala, kaksi minuuttia. and let me welcome. Kiitos puhemies. Haluaisin toivottaa korkean edustajan tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin tänään. Haluan lämpimästi onnitella rouva Andri Kieniä hänen työstään. Tämä oli loistavaa tiimityötä ja siksi Tämä voitiin hyväksyä lähes yksimielisesti ulkoasian valiokunnassa. Minä olen ollut erittäin onnekas. Minut on kutsuttu keskusteluihin jäsenvaltioiden välillä siitä, miten EUn ihmisoikeuspolitiikasta voitaisiin tehdä tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa. Ja uskon, että me elämme historiallisia aikoja. Meidän täytyy tarkastella ihmisoikeuspolitiikkamme, niin kuin te sanoitte, rouva Ashton. Ja minun ehdotukseni on, että tämän prosessin täytyy olla mahdollisimman avointa ja mielestäni teidän täytyisi antaa tiedon anto parlamentille ajoissa niin, että meillä olisi korkean tasoista keskustelua. Tänään täytyy muistuttaa siitä, että että Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että ihmisoikeudet ovat EUn ulkopolitiikan sydämessä ja siksi me tarvitsemme rakenteita. Me tiedämme, että te korkea edustaja olette sitoutuneet ihmisoikeuksiin. Voisitteko tarkemmin kertoa, mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Ja pystyttekö te antamaan meille sitoumuksemme tästä, niin kuin kesällä sanoitte? haluaisin, että te tekisitte päätöksen, että perustettaisiin KOHOM Brysselissä, koska me tarvitsemme tämmöiset selkeät rakenteet. Ja haluaisin kiittää teitä siitä, että olette yhdistäneet jäsenvaltiot Oslossa Nobelin rauhanpalkinnon joissa ilman teidän pyrkiyksiänne niin tämä ei olisi onnistunut ja tämä on erittäin hyvä pohja meidän ihmisoikeustyöllemme niin, että unionilla on selkeämpi ja voimakkaampi ääni maailmassa. Kiitos. Grazie per il gruppo dei conservatori. Kiitoksia ja ECR-ryhmän puolesta puhuu herra Szymanski puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin myöskin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Minä uskon, että tämä mietintö on erittäin hyvää tulosta siitä, mutta haluaisin korostaa sitä, että maailmanlaajuisesti laajin uskonnollinen ryhmä ovat kristityt, mutta heidän, heidän, heitä vastaan hyökätään kaikkialla maailmassa ja maailma on hiljaa. Myöskin Euroopan unioni tekee liian vähän tässä. Olen hyvin kiitollinen Lady Ashton teille siitä, että mainitsette tämän monessa kohdin. Egypti tai Algeria, niin heidän pitää ymmärtää siellä, että me emme käy heidän kanssaan poliittista vuoropuhelua, jos he eivät kunnioita kristittyjä. Sudanin ja Irakin pitää tietää, että me emme tule luomaan vapakauppa-alueita – jos uskonnon vapautta ei kunnioiteta näissä maissa. Moni asia on kehittynyt jo parempaan suuntaan viime vuosien aikana, mutta me emme saa luovuttaa, koska kukaan ei tule meidän asemaamme asettumaan. Tällä viikolla täällä Euroopan parlamentissa oli Mosullista ja Bagdadista piispoja vierailulla, vierailulla ja he kertoivat omista kokemuksistaan. Meidän täytyy olla heidän kanssaan solidaarisia, meidän täytyy taata heille tulevaisuudessa turvallisuus. Meidän täytyy olla se paikka, jonka puolen he voivat kääntyä, muuten me emme ole uskottavia. Jos me emme voi tukea ystäviämme, niin silloin me olemme vähän uskottavia. Kiitoksia. Ja GUE-ryhmän puolesta puhe Rua Vershat, yksi minuutti. Merci, madame la... Kiitoksia puhemies. Meidän istuntomme on omistettu ihmisoikeuksille. Aamulla hyväksymme GAL-mietinnön ja puhuimme myös uhrien oikeuksista. Samalla käsittelimme myös yhteislupaa ajatellen oleskelua ja työntekoa. Valitin, että, valitin aikaisemmin sitä, että Saarot-palkinnon saaja ei voinut olla paikalla, mutta ihmisoikeus kysymys on täällä. Saan sellaisia esimerkkejä, että olen pahoillani Minun mielestäni uskonnonvapaus on sekä uskovaisille e, ja ei-uskovaisille. E, usein ei-uskovaisia vainotaan myös. Ja e, kyse on siis uskomisen vapaus ja ajattelun vapaus, minkä tähden keskitytään lähinnä kristityihin ja ei mitään mm, muista eh, vapauksista tässä yhteydessä. Eh, Irak, eh, Venäjä, Kuuba, Valko-Venäjä käsitellään, mutta unohdetaan monet Afrikan maat eikä Pohjois-Afrikan maita joissa ollaan hankalassa asemassa Tunisiassa, Libyassa varsinkin. Ei, Kolumbiasta ei puhuta myöskään mitään. Toivottavasti meidän keskustelumme vie asiaa eteenpäin, jos me saamme aikaan tasapainoiset säädökset ja e, sillä tavoin saamme kaiken kattavat ihmisoikeudet, mutta meillä on edelleen töitä tehtävänä. Kiitoksia myös Rova Ashton. Grazie per il gruppo. Kiitoksia. EFD-ryhmän puolesta rouva Provera. Anteeksi, herra Provera. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensisijaisesti kiittää esittelijää siitä, että hän on ottanut joitakin minun tarkistukseni huomioon uskonnonvapaudesta ja minä toivotan paljon menestystä mietinnölle. Yhä useammin on sellaisia traagisia tapahtumia maailmassa, joka koskettaa uskovaisia ihmisiä. He eivät voi heidän uskontoaan harjoittaa ja heidät murhataan. Vuodesta vuoteen tämä rikollinen äm, toiminta äh, lisääntyy ja tämä koskettaa kaikkia uskonnollisia puolia, ennen kaikkea kristittyjä. Mutta uskonto on paradoksaalista kyllä arkaluontoisen ja arkaluontoisempi ja arkaluontoisempi kysymys, eikä sitä pystytä keskustelemaan. Ja sitä varten minä vahvistan sen ehdotuksen, minkä jo aikaisemmin olen tehnyt, että laadittaisiin Euroopan parlamentissa vuosiraportti uskonnon vapaudesta kaikkialla maailmassa. Silloin se myöskin myötä vaikuttaisi siihen, että voidaan poliittisia interventioita ennakkoon suunnitella. Kiitoksia. Ja sitten eh, en ryhmän puolesta Rova Singlea. Thank you, Madam President. Kiitos, rouva puhemies. Monet eh, Neuvostoliitossa tai etenkään koululaiset uskivat, että Stalin oli tehnyt paljon mielenkiintoisia keksintöjä, mutta nyt uskotaan, että Euroopan unioni puolustaa ihmisoikeuksia, mutta mitä nyt itse asiassa on tehty? Esittelijä kertoo, että EU on huolissaan ihmisoikeuksista ja ihmisoikeusloukkauksista EUn ulkopuolella. Entä sitten äh, romanien kohtelu Euroopan unionissa, muun muassa Ranskassa tänä vuonna? Mitä me voimme odottaa ulkosuhde hallinnolta. Amnesty International on ollut huolissaan ihmisoikeustilanteesta ulkosuhdehallinnossa. Ehkä toimet olisivat hyödyllisempiä. Viime viikolla valiokunnassa syytin Belgia puheenjohtajavaltiota siitä, että se ei ole toiminut. Ja hämmästyin, että kyllä näin he halusivat myös toimia. Ja haluaisin nyt, että rouva Ashton tulisi ensimmäistä ihmisoikeusvaliokunnan kokoukseen selvittämään, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa nämä toimet. Grazie. Ehm, ora diamo la Kiitoksia. Ja sitten muilla puheenvuoropyytäjillä on puheenvuoro. Aloitetaan herra Kasmarekista puolitoista minuuttia. Szanowni Państwo, dziękuję pani Rouva puhemies, arvoisat naiset ja herrat. Haluaisin kiittää Andri Kieniä tästä ihmisoikeusraportti mietinnöstä vuodelta, siis ihmisoikeusraportti vuodelta 2009. Ihmisoikeuksia loukataan yhä edelleen maailmassa. Ja tässä Vaaditaan tässä mietinnössä, että eri instituutiot ryhtyisivät konkreettisiin toimenpiteisiin eh, ihmisoikeuksien puolesta, puolustamiseksi. Minusta meidän pitäisi useammin valvoa sitä, että toimivatko nämä instituutiot niin kuin parlamentti on niitä pyytänyt toimimaan. Ja jos näin ei tehdä, niin vuoden kuluttua meidän täytyy samanlainen mietintö jälleen kirjoittaa. Me toimimme, teemme aivan liian vähän. Meidän täytyy toimia tehokkaammin. Ja meidän täytyy saada elimet myöskin siihen, että he toteuttavat meidän toiveemme. Ja minä haluaisin, että Euroopan ulkosuhdehallinto todellakin nimittäisi erityisedustajan ihmisoikeuksia varten. Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksia. Ja jos meidän tavoitteemme voitaisiin tässä kohdin toteuttaa, niin silloin uskon, että tilanne maailmassa kokonaisuutena katsoen paranisi. Kiitoksia. Ja herra Tsemke, puolitoista minuuttia. No, Kiitos rouva puhemies. Minä olen erittäin iloinen, että saan puheenvuoron. Tänään analysoimme vuosikertomusta, joka jakautuu kahteen alueeseen. Ensimmäinen alueessa yritetään analysoida ihmisoikeuksia vuonna 2009 maailmanlaajuisesti ja sitten toinen osa on EUn rooli. Meidän täytyy nyt vastata siihen kysymykseen, että olemmeko edellisenä vuonna ottaneet edistysaskeleita, mitä ihmisoikeuksiin tulee. Valitettavasti me emme voi vastata myöntävästi tähän kysymykseen. Me emme todellakaan voi puhua edistysaskeleista vuonna 2009. Minä tarkoitan tässä kuoleman rangaistusta ja kidutusta. Tarkoitan tässä myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja myös pakkotyötä ja lapsityövoimaa. No sitten tämä toinen alue, Euroopan unioni. Meidän tavoitteemme ja arvomme ovat kiistattomia, mutta suurin huolen aiheemme on se, että Euroopan unionin täytyisi tehdä enemmän ja sen täytyisi toimia tehokkaammin ihmisoikeusten suhteen. Minä hyväksyn kaikki ehdotukset liittyen näihin kysymyksiin, mutta jos pystyisimme toteuttamaan kaikki ehdotuksemme, niin silloin kyllä ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin. Kiitos. Kiitoksia. Ja Herra Görens, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Rovanden Kienen mietintö on erinomainen viiteasiakirja kaikille niille, jotka puhuvat ihmisoikeuksista. On hyvä jakaa opetuksia meidän kumppaneillemme muualla maailmassa koskien ihmisoikeuksia. Jos tietyt maat ovat edelleenkin keskiajalla, kun puhutaan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta Euroopan ei pitäisi suhtautua liian ylimielisesti. Kritiikki, joka kohdistuu niihin valtioihin, jotka eh, loukkaavat ihmisoikeuksia. Olisi vielä uskottavampaa, jos jäsenvaltiot eh, Euroopan unionissa hyväksyisivät eh, ihmisoikeustuomioistuimen päätökset. Mikä on tilanne? Eikö olisi nyt aika ryhtyä juhlalliseen sitoumukseen, jotta ei olisi mitään epäilystäkään siitä, ettemmekö kunnioita itse luomioimme elimien auktoriteettia? Grazie. La parola all'onorevole Lockbiller per Kiitoksia. Rouva Lohpille puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, arvoisa paroni taraston EUlla on mahdollisuuksia parantaa monissa maissa ihmisoikeuspolitiikkaa. EU vaatii ihmisoikeuspolitiikkaa ja sen pitäisi vaatia sitä voimakkaammin kuin tähän mennessä. Käytetäänkö Euroopan ulkosuhdehallinnossa nyt mahdollisuutta hyväksi ja mietitään sitä, että onko EUn ihmisoikeuspolitiikassa sitä tehoa, mitä sillä pitäisi olla? Minä epäilen sitä. Ja minusta on hyvä, että olemassa oleva ihmisoikeuspolitiikka, jonka te julistitte, rouva Paronitar, niin se on hyvä, mutta olen huolissani siitä, että miten on tämä suunniteltu rakenne, joka on ulkosuhdehallintoon suunnitteilla, tehdäänkö siellä mielekästä tästä työstä on mahdollisesti sellainen ongelma, että tarvitaan vähemmän resursseja tai siellä on vähemmän resursseja kuin tähän mennessä, eikä meillä tule olemaan tehokasta eurooppalaista ihmisoikeuspolitiikkaa. Ihmisoikeusosasto, joka perustetaan, niin todennäköisesti uhkana on se, että se ei toimi, kun ei ole resursseja eikä ole korkeimmalla tasolla ihmisiä, jotka edustavat ihmisoikeuspolitiikkaa eikä myöskään ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen johda tulokseen. Me tarvitsemme korkeimmalla tasolla toimeksiannon ja kaikkien toimijoiden toimeksianto on otettava vakavasti ja tarvitsemme valtavirtaistamista kaikilla politiikan aloilla, silloin vasta se on mahdollista olisi täysin ymmärtämätöntä eikä se olisi ammattimaista, jos panostetaan pelkästään valtavirtaistamiseen. Niin ihmiset, joiden, jotka kärsivät perusoikeuksien loukkauksista, niin he tarvitsevat tehokasta EUn ihmisoikeuspolitiikkaa, eivätkä tämän elimen hallintoa. Kiitoksia. La parola all'onore. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Tanno, puolitoista minuuttia. Puhemies, onnittelen esittelijää tasapainoisesta järkevästä lähestymistavasta. Minun ryhmäni on sitoutunut siihen, että edistetään ihmisoikeuksia kautta maailmaa, mutta me tunnustamme, että ihmisoikeuksien pitää olla reaalipolitiikan kanssa tasapainossa, minkä tähden kehitetään strategista kunnio, kumppanuutta Kiinan kanssa, vaikka meidän mielestämme ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennaista. Humanitaarista apua annetaan myös kehitysmaihin, vaikka niissä on järkyttävät ihmisoikeusolosuhteet, esimerkiksi Pakistan, jossa eh, naiset kärsivät institutionaalisesta syrjinnästä. Eh, tietyt eh, maat ovat huolestuttaneet minua, eh, esimerkiksi Vietnam, Kuuma, Kuuba, eh, Venezuela, Iran, Pohjois-Korea. Venäjällä on otettu esiin myös ihmisoikeuskysymykset, demokratia, ihmisoikeudet, vapaus menee käsi kädessä, mutta epäilen kuitenkin parlamentin mahdollisuutta kansainvälisessä lainsäädännössä Eh, huomenna eh, Malesiassa eh, on aivan selvästi toimitaan aivan vastaan kansainvälistä lakia, mutta tämä ei tee meistä uskottavia. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Pelder, puolitoista minuuttia. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Onze Kiitos, puhemies meidän panoksemme on sellainen, että siihen tarvitaan myös henkilökohtaista panostusta. Ja siksi mielestäni tohtori Andri Kienen mietintö on erittäin hyvä. Uskonnon vapaus on minulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeä. Se on perusoikeus, mutta niitä loukataan useaan otteeseen. Pieni kannustin komissiolle ja myös Rova Ashtonille. Kaikkien pitäisi puolustaa näitä oikeuksia omalla nimellään, omilla kasvoillaan. Esimerkiksi Pekingissä tunnettu ihmisoikeuspuolustaja, joka on kotiarestissa ja jonka Kiina on eristänyt. Toiseksi pakistanilainen kristitty Azebibi, joka on tuomittu kuolemaan. Hän halusi, äh, Pakistanin ulkoministeri ei kuitenkaan halunnut ähm, käsitellä tätä asiaa. Azerbibi täytyisi vapauttaa. Josef Nawalkaani, hänet on tuomittu kuolemaan Afganistanissa. Myös hänet tulisi vapauttaa vankilasta, eikä häntä tulisi myöskään asettaa valvonnan alaiseksi. Meillä ei ole konkreettisia toimia. Mölzer, jos Kiina vaatii poikotoimaan Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä. Ja sitten Irakissa se haluaa, että läntisen avun avulla sotilaat saatettaisiin voimaan, niin minusta tämä liittyy myöskin ihmisoikeuskysymyksiin. Jos ajatellaan kristittyjä vähemmistöjä lähi ja suvaitsemattomuutta, joka kohdistuu kristittyihin, niin tämä on myöskin Euroopassa ähm, hyvin huomattavaa. Ja jos ajatellaan muslimien pakkoavioliittoja, naismurhia, kunniamurhia ja pakkoavioliittoja, niin näihin pitää puuttua. Ja minun mielestäni pitää voimakkaimmin puuttua tähän kulttuurin relativismiin, jonka nojalla sanotaan, että muslimeilla pitää olla oikeus ja vapaus myötämääräämiseen. Kiitoksia. Credo che eh, l'onorevole Kukan non sia... Minusta näyttää siltä, että herra Kukan ei lainkaan ole salissa, joten sitten herra Prodilla on puolitoista minuuttia puheaikaa. Kiitos puhemies. Andri Kiene mietintö on kaiken kaikkiaan loistava mietintö. sosiaalidemokraatit ovat olleet mukana työstämässä sitä. Ihmisoikeudet ovat perusoikeuksia, siihen pohjautuu koko Euroopan unioni ja siksi se on välttämätön tekijä ja joka päivä Euroopan parlamentin täytyy puolustaa ihmisoikeuksia. Yhteiskuntamme muuttuu, me tarvitsemme uusia visioita, me tarvitsemme uusia tavoitteita. Ja on tarpeellista, täytyisi ottaa huomioon myös ilmastonmuutos. Se tulee synnyttämään pakolaisia. Nämä ihmiset tulevat maailman köyhimmiltä alueilta ja meidän velvollisuutemme on ottaa huomioon nämä maahanmuuttovirtaukset – jotta voimme taata näiden ihmisten ihmisoikeudet. Tämän hetken lait eivät vielä tunne tällaista käsitettä ilmastonmuutospakolainen. Nämä ovat näkökantoja, jotka olen yrittänyt ottaa mukaan tekstiin, jotta voisimme vakavasti keskustella myös tästä aiheesta. Kiitos. Ake per un minuto. Kiitoksia, Ruosake, yksi minuutti. Kiitoksia, eh, puhemies, eh, korkea edustaja. Merkittävä päivä, eh, koska jaetaan Sahara-palkinto, mutta meillä on paljon enemmänkin töitä. Haluaisin painottaa muutamaa seikkaa tässä laajassa mietinnössä. Nyt meidän täytyy löytää oikeutta kansainvälisen rikostuomioistuimen kautta tai muuten. Usein prosessit ovat hyvin pitkällisiä, mutta ne, jotka ovat sitä mieltä, että ihmisoikeusloukkauksia hyväksytään liberaaleissa demokratioissa, tässä se ei ole uskottavaa n kannalta. Venäjän viranomaiset ovat vastuussa Radimitskin kuolemasta ja siellä on systemaattisesti peloteltu ihmisiä, jotka ovat ainoastaan toimineet ihmisoikeuksien mukaisesti. Kiitos. Grazie la parola all'on... Kiitoksia ja seuraavaksi Van Daalen puolitoista minuuttia. Voorzitter, de afgelopen decennia hebben we gezien dat op een aantal plaatsen in de wereld. Rouva puhemies, viime vuosikymmenen aikana olemme kokeneet, miten joillakin maailman alueilla ihmisoikeus on, tilanne on parantunut Itä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja siihen on liittynyt yleinen demokratisointi myöskin, mutta valitettavasti ei ole näin niissä maissa, joissa islam on valalla oleva uskonto, Iranissa, Irakissa, Pakistanissa, Somaliassa. Näissä maissa kristityt ja muut uskonnolliset vähemmistöt ovat suurissa ongelmissa. Näissä maissa on ääri-ihmisiä, ääri heitä he syyttävät ähm, muita ähm, ja siellä on ihmisoikeusloukkauksia ja murhia. Mm, siellä on ihmisiä, jotka asuvat näissä maissa oikeastaan jo pidempään kuin varsinaiset muslimit. Neljä viidestä ihmisestä, joita vainotaan ihmisoikeus äh, loukkauksien mielessä, äh, mielessä niin on kristittyjä. Minä vetoan teihin, rouva Aston, ja kysyn, että mitä te teette, jotta tukisitte näitä kristittyjä. Kiitoksia, herra Salavrakos, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluan todellakin kiittää Rovanrikieniä tästä erittäin laajasta mietinnöstä. Ja haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että jo 2000 vuotta sitten vanhat kreikkalaiset sanoivat, että ihminen on kaiken mittapuu. Ja minä haluaisin sanoa, että jos kreikkalaisten filosofia on oikeaa, niin onko se nyt vielä oikea vai olemmeko edistyneet? Me emme ole vielä saaneet tuloksia aikaiseksi, mitä ihmisoikeuksien ankkuroimiseen tulee. Talouskriisi, sosiaalinen kriisi, joka on laajentunut Euroopassa ja koko maailmassa, se on johtanut valtaviin ongelmiin. Ja se onko ja köyhät ovat ennen kaikkea joutuneet kohtaamaan niitä. Ja tässä on loukattu maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksia. Parontar Ashton, rouva puhemies, me emme saa jäädä toimettomaksi, me emme saa ainoastaan puhua, meidän täytyy ryhtiä sosiaaliseen suojeluun. Meidän täytyy taistella sosiaalista syrjäytymistä vastaan ja meidän täytyy taata myös nuorten työllistyminen. Haluaisin vielä muistuttaa työllisyys. Tämä ei ole ainoastaan määrärahakysymys, se on myös ihmisarvokysymys ja siksi meidän täytyy aina puolustaa sitä Euroopassa. Kiitoksia seuraavaksi. Vertman yksi minuutti. Kiitoksia sivilisaatiosta ei mitata edistystä pelkästään teknisen edistyksen ja hyvinvoinnin pohjalta, vaan myöskin ihmisoikeuksien pohjalta. Tämä on ollut vuoden 2000 alun teema. Ei ole mikään itsestäänselvyys, että ihmisoikeuksia noudatetaan ja usein myöskin mitataan tupla mitoilla ja se on vaarallista. Ja me tulemme nyt torstaina iltapäivällä hyväksymään tämän mietinnön ja ihmisoikeuksia täytyy toteuttaa kaikissa EUn politiikan aloilla. Minä kannatan myöskin sitä, että kaikkien tämän alan EU-välineiden tehokkuutta valvotaan, koska ei ole puute poliittisesta halusta, vaan täytäntöönpanon vaikeudesta. Kiitoksia. Grazie. La parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Miko Lasik, puolitoista minuuttia. Vážená pani predsedkynia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa eh, Rova Ashton, Euroopan unioni perustuu eh, vapauden, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeusarvojen perustalle, mutta nyt meillä on tärkeä rooli koko maailmassa ja siitä syystä meillä täytyy olla johdonmukaista ulkopolitiikkaa, johon panostavat kaikki jäsenvaltiot. Lissabonin sopimuksen voimaantulo on ainutkertainen mahdollisuus päästä eteenpäin ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksissä, ja niistä pitäisi tulla keskeinen elementti kaikilla alueilla, eh, myös ulkopolitiikassa, eh, mukaan lukien ihmisoikeudet. Ulkosuhdehallinto on tässä suhteessa hyvin tärkeä. Mm, kun eh, perustetaan erityisedustaja ihmisoikeuskysymyksiin, se lisäisi unionin toimien näkyvyyttä tällä alalla. Haluaisin onnitella esittelijää Rouva Andri Kieniä merkittävästä työstä, jota hän on tehnyt ihmisoikeuskysymyksissä 2008-2009. Nämä antavat kattavan näkemyksen EUn ja koko maailman ihmisoikeuksista. Kiitoksia. Herra Käsmän, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitokset myös esittelijälle loistavasta mietinnöstä. Paronitar Ashton, olen erittäin iloinen, että olette virassanne, koska te olette näyttäneet, että te todellakin puolustatte ihmisiä, joilla ei ole omaa ääntä. Ihmisoikeudet eivät tunne kansallisia rajoja, ne ovat yleismaailmallisia ja nyt tämä yleismaailmallisuus sortuu Afrikan maiden, Karibian maiden kanssa on ongelmia. Homoseksuaalisuutta kriminalisoidaan muun muassa. Ja kotonun sopimuksessakin tämä kyseenalaistetaan, niin siksi me tarvitsemme ulkosuhdehallinnossa ihmisoikeuksien puolustamisesta. Me tarvitsemme johdonmukaista politiikkaa kaikilla aloilla, niin kuin te sanoitte. Meillä on vapaakauppa, sopimuksia, joissa artikla 2 ihmisoikeuslausekata ei ole koskaan kunnioitettu ja tässä neuvostokin perääntyy ja haluaisimme, että te johtaisitte tässä ja puolustaisitte ihmisoikeuksia kaikissa maissa, joihin meillä on suhteita. Ja haluaisin onnitella sitä, että neuvosto hyväksyi tämän välinepaketin vuonna 2009. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan puolustaa lesboja, homoja tässä yhteydessä. Minä luotan teihin todellakin ja koko Euroopan parlamentti luottaa teihin. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia. Seuraavaksi Macmillan Scott, yksi minuutti. Kiitos eh, puhemies. Minä puhun eh, varapuhemiehenä eh, ajatellen ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Lady Ashton, puheenvuorossaan puhui uusista rakenteista eh, ulkosuhdehallinnossa. Silloin kun eh, minä eh, löysin tämän demokratiavälineen välineen vuosia sitten otin sen esiin, mutta aikaisemmin sanottiin, että se haluttiin poistaa. Nyt haluttiin valtavirtaistaa ihmisoikeuskysymykset kaikissa asioissa mutta eh, hän puhuu kuitenkin niin ohuesti, että siinä saattaa eh, kaikki särkyä. Eh, me tarvitsemme enemmän kuin tällaista pinnallista politiikkaa, ei pelkästään osastoa ihmisoikeuksille ja demokratiakysymyksille. Ja Rova Hautala oli osossa viime viikolla, mutta minä haluaisin ottaa esiin, että noin tuhat henkeä oli siellä. Minä istuin Pelosin takana. Siellä oli poliitikkoja eh, ympäri maailmaa, eh, virkamiehiä, eh, kansalaisjärjestöjä. Ja siellä kaikki olivat yksimielisiä. Kaikki nousivat seisomaan omien periaatteiden mukaisesti ja tulevaisuudessa silloin, kun EU soveltaa pehmeää valtaa, sen pitää katsoa myös periaatteita ja odotan tätä teiltä, Rovaston. Kiitos. Grazie, la parola all'onorevole Kiitoksia. Seuraavaksi herra Poreba, yksi minuutti. Rouva puhemies, arvoisa korkea edustaja, rouva Andri Kienin mietintö on hyvin laaja, mutta tässä mietinnössä ei puhuta kaikista ihmisoikeustilanteista vuonna 2009. Siinä ei esimerkiksi puhuta lainkaan kristittyjen vainosta, ei pelkästään kolmansissa vaiheissa, vaan myöskin Euroopan unionissa e- itsessään. Euroopan unionilla on vastaavat poliittiset ja diplomaattiset välineet, joilla se pystyisi torjumaan tätä vainoa, mutta siitä sen lisäksi Euroopan unionin ei pitäisi sulkea silmiään ihmisoikeusloukkauksilta. Venäjällä tällä hetkellä ollaan neuvottelemassa yhteistyöstä Venäjän kanssa ja minusta on hyvä tilanne tässä kohdin ihmisoikeustilanne korottaa tärkeäksi keskustelun aiheeksi. Me emme saa unohtaa, että Venäjällä on ihmisiä, joita vainotaan kansalaisjärjestöissä ja myöskin liikemiehiä, joita vainotaan pelkästään sen takia, että heillä on rohkeus ja heillä on voimaa vaatia oikeuksiaan esimerkiksi valtion oikeuksien yli. Kiitoksia. Kampel, yksi minuutti. Kiitos me tuomitsemme ihmisoikeusloukkaukset Iranissa ja Kiinassa, mutta meidän täytyisi kuitenkin erottaa eh, nämä kysymykset. Lissabonin sopimuksessa otetaan nämä ihmiset, äh, ihmisoikeudet huomioon, sitten on ihmisoikeustuomioistuin murhaat ja pedofiilit ovat saaneet äänioikeuden. Sitten kansallinen lainsäädäntö on todellakin järkyttävää. Terroristit saavat jäädä muun muassa isoon Britanniaan ja niiden, heidän oikeudet ovat tärkeämpiä kuin niiden, joita he uhkaavat. Tämä on usein aiheuttanut ongelmia. Asianajajat puolustavat terroristien oikeuksia ja tämän täytyy loppua. Grazie, la parola Kiitoksia. Seuraavaksi Obermeier, yksi minuutti. Danke, Frau Kiitoksia puhemies. Se, että EUta kritisoidaan voimakkaasti ihmisoikeuskohdalla ja puhutaan myöskin syrjinnässä, niin tämä ei ole oikeaan suuntaan menevä. Monissa maissa on hyviä äm, suhteita, mutta jos ajatellaan Egyptiä, Irania ja Irakia, niin monilla mailla on yhteydet sinne ja niin taloudelliset kuin fyysisetkin äm, yhteydet. Ja nämä maat pitäisi pyrkiä pakottamaan suurempaan suvaitsevauteen. Mutta tästä aiheutuu e, suuria kustannuksia ja teho on heikko. Meidän täytyy panostaa konkreettisiin toimenpiteisiin. Ei mitään sopimuksia EUn kanssa, jos ei sitouduta ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja vähemmistöjen suojelemiseen, varsinkin kristittyjen suojelemiseen. Hyvät naiset ja herrat, nämä taloudelliset argumentit ymmärretään hyvin maailmanlaajuisesti paremmin kuin humanitaariset argumentit. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Gall, puolitoista minuuttia. Asszony, kedves főképviselőasszony. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkea edustaja. Haluaisin ensin onnitella kollegani Andre Kiinia erinomaisesta työstä. Me näimme, että mietintöön esitettiin ennätysmäärä tarkistuksia. Se oli merkittävä tehtävä hänelle siis. Olen erittäin tyytyväinen, että, että mietinnössä painotetaan sellaisia ryhmiä, jotka ovat kaikista haavoittuvaisimpia ja tarvitsevat eniten suojelua. Alkuperäiskansat, kansalliset vähemmistöt ja lapset tässä puhutaan myös ulkosuhdepalvelusta ja sen rakenteesta ja hallinnosta. Rova Ashtonin toimet ovat tässä asiassa hyvin tärkeitä ja meidän täytyy katsoa, miten ihmisoikeudet valtavirtaistetaan. Se on ulkosuhdehallinnon keskinäisiä tehtäviä meidän pitää katsoa, että toimimme eh, johdonmukaisesti ja tarkastelemme eh, sitä, miten hyvin pitäydytään eh, siinä hengessä, johon olemme sitoutuneet. Meidän on huomattava myös se, että tämä on keskustelu, jota käydään joka vuosi täysistunnossa. Ja jos nyt tarkastellaan asiakirjaa, joka eh, käsitteli perusoikeuksia ja nyt ihmisoikeuskysymyksiä, niin eh, nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. On eh, tärkeää katsoa, että perusoikeuksia suojellaan sekä eu että ulkopuolella, eikä pitää olla mitään kaksinaismoraalia. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia. Ja seuraavaksi on puheenvuoro Migalskilla yksi minuutti. Kiitos, Kiitoksia puhemies. Lady Ashton, arvoisat naiset ja herrat, olen iloinen kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että ihmisoikeudet nähdään täällä Euroopan ulkosuhdehallinnon integraalisena osana. Olen siitä hyvin iloinen. On monia välineitä, joita Euroopan ulkosuhdehallinto osaa käyttää hyväkseen ja olen iloinen siitä, että ihmisoikeuksia voidaan täten paremmin valvoa. Ja toiseksi olen hyvin iloinen siitä, että minä olen Venäjän valtuuskunnan jäsen ja olen iloinen siitä, että tässä puhutaan myöskin ihmisoikeustilanteesta Venäjällä. Mm, ihmisoikeuksien edustaja Venäjällä on tukena sille, niille, jotka kannattavat ihmisoikeuksien noudattamista. Siksi meidän täytyy tukea myöskin tätä mietintöä. Meidän täytyy puoltaa tätä mietintöä, koska siinä on niin paljon kirjoitettu myöskin tästä ihmisoikeuksien edustajasta Venäjällä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Sonik, puolitoista minuuttia. Kiitos, rouva puhemies. Ihmisoikeuskertomus ja siitä käytävä keskustelu liittyy aika surulliseen todellisuuteen. Liu Xiaobo, Nobelin rauhanpalkinnon saaja, ja myös herra Farinias eivät ole saaneet mahdollisuutta matkustaa omasta maastaan. Me olemme tavanneet ihmisiä Irakista ja he kertoivat meille, että edelleen kristittyjä vainotaan ja myös Bagdadin katedraaliin on hyökätty, joten meillä on todellisia ihmisoikeusloukkauksia ja Euroopan unionin tulisi reagoida tähän. Minä haluaisin viitata tässä Jerzy Buzekiin, joka sanoi, että hyökkäykset Irakin kristittyjä vastaan täytyisi olla prioriteettimme. Näitä henkilöitä ei tulisi käsitellä toisen luokan kansalaisina. Ainoa pappisseminaari maassa on edelleen suljettu. Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen on toivoa siitä, että ihmisoikeustilanne parantuu, mutta meidän täytyy toimia kansainvälisellä tasolla ja turvallisuustilannetta täytyy parantaa kaiken kaikkiaan. Tämä on myös osa Euroopan unionin ulkopolitiikkaa. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi. Zanikki puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, Lady Ashton, arvoisat kollegat. Kehitysvaliokunnan varapuheenjohtajana minä olen joutunut tekemisiin monien maiden kanssa, ennen kaikkea Afrikan maiden kanssa, joissa ihmisoikeuksia koko ajan poljetaan. Ja joskus jopa ne kotilainen unohdetaan. Viime sunnuntaina minä palasin Kongon demokraattisesta tasavallasta näiden institutionaalisten normaalien tapaamisten lisäksi tapasin myöskin kansallisjärjestöjen edustajia ja mm, kävin joissakin paikoissa myöskin katsomassa. Täytyy sanoa, että he tekevät hyvää työtä ja minä tapasin joitakin uhreja, koska siellä sodassa käytetään raiskausta sodankäynnin välineenä. Siellä tehdään joukkoraiskauksia eh, ja systemaattisesti tämä kohdistuu naisiin ja vanhoihin naisiin ja lapsiin Halusin mainita tämän Kongon demokraattisen tasavallan esimerkkinä, koska olen sieltä viimeiset kokemukseni kerännyt. Kuten sanottua, minä haluaisin vedota siihen, että on ehdottoman välttämätöntä yleisesti tuomita nämä naisiin kohdistuvat rikokset ja kansainvälisen yhteisön täytyy myöskin vahvistaa määrärahoja ja pyrkiä suojaamaan naisia sekä raiskauksilta että väki, muilta väkivalta- ja sukupuolielinten silpomiselta. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi rouva Matera, puolitoista minuuttia. Presidente, Lady Ashton, kollegi. Kiitoksia puhemies, Lady Ashton, hyvät kollegat. Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen antaa historiallisen mahdollisuuden puuttua ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksiin kysymyksiin meidän täytyy varmistua erityisesti siitä, että ihmisoikeuksia edistetään ja se on ulkopolitiikan ytimessä. Me tarvitsemme synergiaa EUn lähetystöjen ja kansallisen lähetystöjen välillä meidän täytyy omaksua maakohtainen strategia ihmisoikeuksissa, koska strategiat ovat erilaiset eri maissa. E, kuolemanrangaistukset vaihtelevat. On myös epäinhimillisiä toimintatapoja, kuolemanrangaistus Valko-Venäjällä esimerkiksi ainoa Euroopan maa, jossa edelleen on kuolemanrangaistus meidän täytyy puuttua ihmisoikeuksien loukkauksiin, jotka kohdistuvat nimenomaan naisiin. Naisten äh, sukupuolielinten äh, silpominen esimerkiksi. Meidän täytyy äh, hyväksyä YK lausuma, joka vaatii, että naisten sukupuolielinten silpominen lopetetaan. Nyt komissio ja neuvosto on pyrkinyt eh, eh, levittämään tätä ihmisoikeuskertomusta. Kiitos. Eh, hyvät naiset ja herrat, nyt me aloitamme Catch the Eye-menettelyn. Minulla on 15 puheenvuoron pyyntäjää. En tiedä, voimmeko ottaa kaikki. Aloitetaan. Tsukol. Rouva puhemies, arvoisa korkea edustaja, Euroopan unionin alueilla – on hienoa integraatiota, ihmisoikeudet on kodifioitu, mutta on myöskin taantumaa, joiden kansainvälisten, joidenkin kansainvälisten järjestöjen kohdalla on vielä parantamisen tarvetta. Minä tuen sitä vaatimusta, että kaikki YK perusoikeuskirjat ja Euroopan, Euroopan neuvoston oikeus perusoikeuskirjat pitää ratifioida. Ja minä muistutan myöskin ähm, vähemmistöjen perusoikeuksista ja vähemmistökielten oikeuksista. Eurooppa Euroopan neuvoston, me olemme liittymässä Euroopan neuvoston jäseneksi ja on tärkeää, että kaikissa instituutioissa työ koordinoidaan paremmin, mitä tulee oikeuksiin ja velvoitteisiin. Ainoastaan sitten pystymme tasa-arvon takaamaan. Kiitoksia ja sitten seuraavana rouva Kopa. Kiitos. Euroopan unionilla on tiettyjä arvoja ja se yrittää levittää ihmisoikeuksia maailmassa. Lissabonin sopimus tehostaa meidän toimiamme tällä sektorilla. Me Euroopan parlamentissa olemme vakuuttuneita siitä, että tällaisia toimia täytyy jatkaa. Meidän täytyy ottaa olemassa olevat instrumentit ja luoda niillä puitteet, kun suojelemme ihmisoikeuksia. Kaikkein korkein prioriteetti prioriteetti täytyy olla se, että saamme läpi kaikki kansainväliset sopimukset, on tärkeää, että ihmisoikeuslauseke otetaan kaikkiin kauppasopimuksiin kolmansien maiden kanssa, mutta täytyisi myös katsoa, että se toimeenpannaan. Nämä ovat toimenpiteitä, joilla painostusta voidaan lisätä. Lisäksi täytyisi suojella naisia ja tyttöjä. Ennen kaikkea heidän seksuaaliterveyttään tulisi suojella. Parvanova. Kiitoksia. Parvanovalla puheenvuoroa. Kiitoksia puhemies. Osana ihmisoikeuskeskustelua eh, ulkopolitiikkaa eh, haluaisin ottaa esiin naisten tilanteen konfliktialueella Kongossa, Kaasassa, Iranissa eh, nyt ei enää pitäisi unohtaa heitä. Naiset ja lapset kärsivät eniten konfliktitilanteissa. Meidän ei pitäisi antaa naisten jäädä sivurooliin tässä. Me pitää puolustaa naisia myös ihmisoikeuspolitiikassa. Ihmisoikeuskysymykset ja naisten asema useissa kolmansissa maissa uhrataan taloussyistä meidän pitää vaatia konkreettisia askeleita, jotta EUn periaatteet muotoutuvat myös käytännöksi ja saamme aikaan todellisen ihmisoikeusvälineen ja edistämme naisten oikeuksia. Grazie. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Lunacik. No, eh, la parola all'onorevole Tavares. Ja sitten puheenvuoro on Tavariksella. Obrigado. Senhora alta representante, o que sente quando... Arvoisa korkea edustaja, kun eh, katsotaan eri hallituksia, eh, Ranskan tai Portugalin hallituksia esimerkiksi, eh, niin mitä teette, kun näette tällaisia hallituksia, Ranskan tai Portugalin hallituksia? ja heidän vierailujaan Kiinassa ei häiritse tilanne. Minä haluaisin, että Euroopassa puhutaan yhdellä äänellä, nimenomaan Kiinasta ei pitäisi puhua usealla äänellä. Miksi te olette aina neuvoston puolella? Mikä on teoria tässä takana? Ja minä haluaisin, että eurooppalaiset diplomaatit ottaisivat jokapäiväiseksi prioriteetikseen ihmisoikeudet sen ei pitäisi olla mikään kolmas tai neljäs prioriteetti, vaan ensimmäinen. Miten, mitä teette, jotta tästä tulee joka jokapäiväistä työtä? Niin, niin, näin ovat useat esittäneet jo. Grazie, la parola all'onorevole Brons. Kiitoksia, herra Brons. Thank you. When we heard the recording from... Uh, Kiitos. Kun kuulimme nauhoitetta herra Farinjakselta tänä aamuna, niin hän haluaisi väkivallattoman ratkaisun ja pitäisi kunnioittaa mm, ihmisiä, jotka eivät liesto, lietso väkivaltaan. Meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että joissakin EU-maissa ihmisiä syytetään siitä, että heillä on eriäviä eh, poliittisia mielipiteitä, kuten esimerkiksi Gert Wilders eh, Hollannissa. Ja lisäksi poliittinen puolue, jolla ei ole mitään väkivaltaisia yhteyksiä, on kielletty Belgiassa – Ja Isossa Britanniassa on muun muassa syytetty myös meidän äh, puoluettamme ja me, meidät yritetään äh, lopettaa. Kolino. Kiitoksia. Ja Jakolino seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Ihmisoikeuspolitiikka Euroopassa on käännekohdassa. Andrikienin mietintöä pitää varmasti tukea ja tästä mietinnöstä käy ilmi, mitä konkreettisesti pitää tehdä. Euroopan ulkosuhdehallinto on mahdollisuus tarjoaa mahdollisuuden siihen, että Euroopan unioni tehokkaasti toimii ja ottaa myöskin jäsenvaltiot herkästi huomioon, mutta tarvitaan päättäväistä orgaanista politiikkaa täytyy todellakin suojella ihmisoikeuksia, nuoria, naisia, vanhoja, vammaisia ja niitä, joilla on poliittinen tai seksuaalinen toinen elämänkatsomus. Kaikkien pitää pystyä omat ajatuksensa vapaasti ilmaisemaan. Ja tänä päivänä parlamentissa on hyväksytty tärkeitä toimenpiteitä. Olen sitä mieltä, että ainoastaan kun keskustellaan kolmansien maiden kanssa asiasta, niin on mahdollista kehittää sellaisia ohjelmia, jotka, joissa todella kehitetään ihmisoikeuksien suojelua. Kiitoksia. Mavro Nikolaksella on puheenvuoro. Don inemi vieteri Kiitoksia puhemies. Arvoisa Lady Ashton, suurella ilolla me kuulemme nyt ulkosuhdehallinnon edustajaa, joka sanoo selvästi, että me olemme vastuussa siitä, että suojellaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Euroopan unionina meidän täytyy varmistua siitä, että näitä vapauksia, yleisiä periaatteita noudatetaan – ja niitä pitää täytäntöönpanna. Meidän pitää varmistua siitä, että me voimme toimia tässä hyvin myönteisessä tehtävässä. Me haluamme, että perustetaan erityinen ihmisoikeusosasto ulkosuhdehallintoon, jotta me saamme kattavan näkemyksen näistä oikeuksista ja voimme suojella niitä. Meidän täytyy katsoa myös, mitä mitä tapahtuu äh, kotimaissamme. Minä tulen Kyprokselta. Meillä on tuhansia äh, Kyproksen turkkilaisia, jotka vaativat omaa, omia ihmisoikeuksiaan. He haluavat pääsyn omiin koteihinsa. Me tuemme Kypros, kyproslaista yhteisöä äh, turkkilaiset ampuvat heitä jalkoihin. Tukekaa meitä. Grazie. La parola all'onorevole Schmidt. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro. Micro. Mikrofoni, olkaa En av eh, kandidaterna till sakharov en eräs eh, näistä eh, palkintoehdokkaista on edelleen vankilassa. Hän on ollut yli kolme tuhatta päivää vankin, vankilassa ja mitä tarkoittavat eh, nämä ihmisoikeudet EUlle. Mutta EUn täytyy osoittaa, kuinka me olemme niihin sitoutuneet silloin, kun on kysymys alueista, jotka ovat ulkopuolella EUn. Minä eh, vetoan teihin, Lady Ashton, että te käytätte tätä mahdollisuutta painostaaksenne Eritreaa ja David Isakin, jotta David Isak voidaan vapauttaa. Täytyy osoittaa, että olemme tosissamme. Meillä täytyy olla Eritrean presidentille selkeä viesti. Kaikki ne neuvottelut, jotka Eritrean kanssa käydään, niin niiden pitää johtaa Isakin vapauttamiseen ja luotan Lady Ashtoniin. Grazie, la parola all'onorevole Kiitoksia. Sitten herra Grippi. Pani przewodnicząca. Najpierw chcę podziękować raporter. Kiitokset puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää Kieniä tästä mietinnöstä ja haluaisin sanoa, että ihmisoikeudet ovat nyt uudessa tilanteessa Lissabonin sopimuksen jälkeen. No, kysymys kuuluu, kuinka sovellamme tätä välinettä, siihen liittyy myös kaupallisia intressejä monista maista. Tämä on erittäin tärkeää meidän kumppaneillemme, kuinka sopimusta sovelletaan. Saharov-palkinto esimerkiksi osoittaa, että kyllä meitä kuunnellaan. On olemassa koko joukko esimerkkejä kristittyjen vainoamisesta ja meidän täytyy reagoida siihen myöskin Euroopan neuvostot, neuvosto toimii ihmisoikeuksien puolustamiseksi. Meidän täytyy toimia koordinoidusti. Meillä on koko joukko esimerkkejä siitä, kuinka eri instituutioiden työ vaikuttaa ihmisoikeuksiin. Honorevole Ojoland. Kiitos. Ojoland seuraavana. Thank you, Madam President, Lady Ashton. Puhemies, Lady Ashton. Vaikkakin mietinnössä käsitellään monia merkittäviä aiheita, haluaisin nostaa esille Sergei Magnevskin tapauksen. Hänen tragediansa edustaa useita samantapaisia tapauksia, jotka eivät vielä ole tulleet tietoomme. On tärkeää tehdä Venäjän viranomaisille täysin selväksi, että tämän tapaiset tapaukset on tutkittava oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti syyttäjät, tutkijat, jotka ovat mukana kuolemantapauksen tutkinnassa, ovat saaneet palkintoja. Tällainen toiminta on uskomatonta oikeuden vääristämistä ja EU ja jäsenvaltiot eivät voi vain sulkea silmiänsä tältä. Meidän pitää muistaa Venäjän federaation kansainväliset sitoumukset. Sen takia kollegat kannustan teitä tukemaan tarkistusta 25, jossa vaaditaan rangaistuksia Venäjän viranomaisille, 60 viranomaisille, jotka ovat olleet mukana aiheuttamassa tämän kuolemantapauksen. Kiitos. Era Potashevich. Dziękuję pani przewodnicząca. Jako członek Kiitokset puhemies. Ihmisoikeus alivaliokunnan jäsenenä haluan onnitella edustaja Andri Kieneä tästä hyvästä mietintöprojektista. Minä olen valko valtuuskunnassa ja haluaisin sanoa, että olen oikein tyytyväinen tähän mietintöön, koska se kuvaa hyvin tilannetta. Vapauksia, kokoontumisvapautta erityisesti, rajoitetaan jatkuvasti Valko-Venäjällä ja vähemmistöjä sorretaan. Olen iloinen siitä, että tässä mietinnössä on huomioitu myöskin pääsy, internetpääsyn rajoittaminen. Lady Ashton on täällä paikalla ja toivon, että hän kuuntelee meitä tarkasti ja vie eteenpäin valko kanssa käytävää keskustelua ihmisoikeuksista valko todellakin sorretaan kaikkia vähemmistöjä. Ole Autala. Kiitoksia. Sitten Rova Hautala. Uh, Chairman, I would like to, um... Puhemies, haluaisin käsitellä aihetta, jonka monet kollegat ovat nostaneet esille. Kristittyjen oikeuksien polkeminen – haluaisin korostaa johdonmukaisuutta niin, että kollegat olisivat yhtä lailla kiinnostuneita muidenkin uskontojen edustajien oikeuksien polkemisesta. Usein meille todetaan, että me olemme puolueellisia ja käsittelemme asioita yksipuolisesti. Kyse on uskottavuudesta ja johdonmukaisuudesta. Toivon, että EUn ihmisoikeuspolitiikan johtoajatuksena olisi se, että vältetään kaksinaismoraalia kahtalaisia standardeja. Ja lopuksi haluaisin kysyä baronitar Ashtonilta, aiotteko vastata niihin moniin kysymyksiin, joita on esitetty uudesta äh, ihmisoikeusrakenteesta, joka lähiviikkoina sitten luonnostellaan? Grazie. Eh, allora... Mm, Kiitoksia. Sitten me annamme Rova Ashtonille puheenvuoron. Thank you very much, Madam President, and thank you. Kiitos puhemies ja Kiitos kaikista puheenvuoroista tässä keskustelussa. Ne ovat äärimmäisen hyödyllisiä. Minä istun nyt täällä neuvoston puolella, mutta aiemmin olin komission penkeillä ja vaihdoin paikkaani. Pidämme kirjaa siitä todellakin, että, että vaihdan paikkaa täällä ja yrittäkää nyt löytää minut oikealta penkiltä. Haluan kiittää edustaja Andre Kieneä oikein paljon siitä työstä, jota hän on tehnyt ja haluan onnitella häntä mietinnöstä. Se on ollut äärimmäisen hyödyllinen. Jos sallitte, niin vastaan kysymyksiin kolmena ryhmänä. Käsittelen Hautalan esittämää kysymystä lopussa ja myös muita asioita, joita kollegat ovat nostaneet esille. Alkuun haluan tehdä täysin selväksi sen, että minä puhun valtavirtaistamisesta, mainstreamingista, koska useaan otteeseen, liian usein elämässäni olen nähnyt, että ihmisoikeudet työnnetään syrjään järjestössä ja niitä ajatellaan ikään kuin viimeisenä asiana ja ajatellaan, että ei niillä nyt ole mitään merkitystä. En minä suinkaan väitä, että EU olisi toiminut näin aiemmin, mutta haluan varmistaa, että näin ei vain missään tapauksessa tule toistumaan vastaisuudessa. Ihmisoikeudet täytyy täysin äh, tunnustaa tässä uudessa rakenteessa ja meillä on oltava asiantuntijuutta, jota kollegat ovat peräänkuuluttaneet tähän rakenteeseen. Mutta en minä halua joutua nurkkaan, vaan haluan, että olemme, olemme mukana niin, että meillä on selkeä johtoajatus, joka on, on selkeä ja vahva ja jotka, jonka kaikki voivat havaita. Tämän omana virkakautaneni haluan toteuttaa ja olen sataprosenttisen sitoutunut tähän tavoitteeseen. Toki se vaatii aikaa. Ja emme kaikkea voi toteuttaa aivan niin hyvin kuin haluaisin, mutta varmasti teemme parhaamme. Minulle on tärkeää se, että parlamentti ymmärtää sen, mihin minä pyrin. Ja yritän varmistaa, että kaikkien vastuulla tämä asia on. Me tarvitsemme asiantuntijoita, mutta tällä hetkellä meillä on toki vain muutama henkilö tässä yksikössä, mutta toki tämä on kaikkien vastuulla, ei pelkästään näiden muutaman henkilön. Kaikki voitte havaita ja todistaa, mitä me nyt toteutamme. Työryhmien puheenjohtajat tekevät sitten nimitysehdotuksia. Minä nimitän ihmisoikeustyöryhmän puheenjohtajan ja he voivat sitten käsitellä niitä kysymyksiä, että pitäisikö pääkaupungeissa äh, toteuttaa tällaista asiantuntijakeruuta vai onko kaikki Bryssel keskeistä? Meillähän on valtuuskuntien johtajille koulutusohjelma. Yksi ehdotus käsitteli nimenomaan ihmisoikeuksia. He ovat hyvin selkeillä vesillä omien velvollisuuksiensa suhteen ja minkälaiset odotukset heidän kohdistuu. Hyväksykää Pyydän teitä, hyväksykää se, että tämä on rakenteen ydinasia. Äh, Olen sitoutunut siihen, että tämä todellakin kuuluu kaikkien vastuualueeseen, ei pelkästään muutamien. Tunnustan sen, mitä monet ovat todenneet uskosta. Tämä on ollut myös ulkoisen neuvostossa keskustelujen aiheena tällä viikolla. Kollegat ovat maininneet tarpeen puuttua naisten, lasten, homojen ja lesbojen, transseksuaalien tilanteeseen ja kysymyksiin. Eri maissa täytyy käsitellä näitä tiettyjä perustavanlaatuisia ihmisoikeuskysymyksiä. Eli meillä on kriteeri ihmisoikeuksien suhteen ja sitten ulkoasian yksikössä me olemme päättäneet, että nämä asiat kuuluvat aivan kaikille. Kolmanneksi haluaisin todeta, että nyt on jo hieman näkyvissä merkkejä siitä, mitä me saamme aikaiseksi. Kansainvälisesti me teemme työtä. Meillä on kansainvälinen rikostuomioistuin. Neljä maata on nyt vahvistanut, ratifioinut sen perussäännön. Minä itse olen kirjoittanut kaikille niille maille, jotka eivät vielä ole ratifioineet tätä sopimusta, ja nämä maat sitten ottavat meihin suoraan yhteyttä. Niin ikään YK yleiskokouskomiteassa on tehty työtä kuolemantuomion moratorion aikaansaamiseksi. Tämä on universaali kysymys. Se on yksi tapa edetä niin, että voimme käytännönläheisesti päästä eteenpäin. Ensinnäkin täytyy varmistaa, että rakenteet ja ihmiset ymmärtävät työnsä ytimen. Toiseksi meidän täytyy osoittaa se, että me katamme kaiket, kaikki ihmiset ihmisoikeustyön kautta. Ja loppuun vielä haluan todeta, että meidän täytyy tutkia hyvin käytännönläheisiä ja innovatiivisia tapoja välittää viestimme. Haluan olla luova sen suhteen, miten teemme työtä ruohonjuuritasolla eri maissa, joissa tarvitaan ihmisoikeuspuolustajia ja olen varma, että löydämme uusia tapoja, innovatiivisia, luovia tapoja puolustaa ihmisoikeuksia. Totta kai aina kaikissa lausunnoissamme eh, minun jäsenvaltioiden toimielinten lausunnoissa on tärkeää, että löydämme tapoja saada mahdollisimman paljon aikaiseksi niin, että otamme huomioon yksittäisten henkilöiden, organisaatioiden kollektiivisia huolenaiheita. Tämä todellakin tuo aikaan muutoksen. Kiitoksia Rova Ashton. Sitten äh, vielä esittelijä Rova Andrikiene. Kaksi minuuttia. President. Kiitos äh, Rova puhemies. Meille on kerrottu, että englanninkielisen kielen tulkkaus ei puheestani niin onnistunut, onnistunut olen hyvin pahoillani siitä. Ja nyt minä itse puhun englantia ja käännän sitten puheen ja lähetän sen sitten myöskin korkean edustajan toimistoon. Toinen asia on se, että minä haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Minä kiitän näistä myönteisistä näkemyksistä samoin kuin kritiikistä. Kollegani Obermeier ja muut, jotka puhuivat kristin, kristin uskoisista eh, vähemmistöistä, niin haluaisin viitata kappaleeseen 126 ja eräisiin muihinkin kohtiin, jossa puhutaan uskonnonvapaudesta ja täällä myös kristityt vähemmistöt on mainittu aivan konkreettisesti näissä kappaleissa. Meillä lopuksi minä haluaisin Rova Ashtonille vakuuttaa, että Euroopan unioni tarkastelee ulkosuhdehallinnon työtä jatkossakin me tulemme seuraamaan sitä ja me tulemme arvostelemaan silloin, jos toiminta ei ole tehokasta. Tämän vuoden eh, raportissa olemme todenneet, että emme ole tyytyväisiä siihen, että vieläkään näitä benchmarkeja ei ole eh, näkyvillä eikä näytä olevan sen mukaisia tuloksia. Me olemme myöskin todenneet, että olemme pettyneitä siihen, että ihmisoikeusdialogi ei ole tuonut so- riittävää tulosta. Euroopan parlamentti on päässyt hyvin pitkälle ihmisoikeusasioissa, erityisesti kaikkein vaikeimmissa kysymyksissä. Ja tämä kertoo siitä, että me olemme demokratian ja ihmisoikeuksien takana järkkymättömästi. Se myös osoittaa sen, että että me emme kehu komission ja neuvoston toimintaa emmekä ole sille alisteisia. Meillä on oma ihmisoikeuspolitiikkamme ja meidät, meidät täytyy siinä sektorilla huomata. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Merci, madame. Kiitoksia, Rova Andrikiene. Tämä keskustelu päättyi tähän. Äänestämme asiasta huomenna kello 12. Ja sitten pieni tiedonanto. Ranskan viranomaiset